yhdistetään tämän istunnon pöytäkirjaan. Sitten kaksi kirjallista julistusta on saanut enemmistön allekirjoituksen, eli 26 2012, joka koskee Global Zero Action Plania, eli sitä, että asteittain maailmanlaajuisesti poistetaan ydinaseet ja allekirjoittajat ovat Valesha, Bütikofer, Kronberg, Silvestris ja Zemke. Ja myöskin julistus 28-2012, joka koskee Euroopan laajuista kiusaamista ja kouluväkivaltaa vastaista päivää koskien. Allekirjoittajat ovat Kumut Sakkos, Alvaro, Angelini, Badia, Ikuchet ja Taylor. Ja nämä ilmoitukset ovat saaneet tarvittavan enemmistön. Ja nämäkin julistukset liitetään tämän istunnon pöytäkirjoihin. Ilmeisesti Lanza on pyytänyt tästä puheenvuoron ja Kumutsakos ensin Balansa, eli koskien tätä Global Zero Action Plania. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies. popierającą Global Zero Action Plan. Muszę przyznać, że tego typu inicjatywy potrzebują dużo... Minä haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat tämän julkilausuman allekirjoittaneet. On sanottava, että tällaiseen aloitteeseen täytyy luottaa ja meidän täytyy paremmin sitä todella tukea. Meidän täytyy todella päästä eroon ydinaseista. Tämän julkilausuman tavoitteena on näyttää, mitä menneisyydessä on tapahtunut, ja meidän täytyy saada tästä maailmasta parempi paikka tuleville sukupolville. On monia, yhä useampia tavoit- tapauksia, joissa ongelmat näkyvät. Ja nyt on akuutti vaara, että näitä aseita joutuu sellaisten tahojen käsiin, joita niille ei pitäisi antaa. Siksi meidän pitää päästä ydinaseista eroon. Todella uskon, että Euroopan unioni voi vaikuttaa tähän asiaan. Me emme saa pelätä virheitä. Me todella olemme velkaa tämän äänestäjillemme ja tuleville sukupolville. Meidän pitäisi tehdä töitä tulevaisuuden eteen. Kiitos. Kiitoksia Valeshan. Seuraavaksi Iran julistus 28. Kummatsokos eli Euroopan laajuinen koulukiusaamisen vastainen päivä. Olkaa hyvä, Kummatsakos. Κύριοι συνάδελφοι, πριν τρει εβδομάδε η Καρολίνα Hyvät kollegat, kolme viikkoa sitten eh, Karolina, italialainen koulutyttö, teki itsemurhan, koska hän ei enää kestänyt niitä paineita, joiden alaiseksi hän joutui muiden oppilaiden taholta. Se ei ole ensimmäinen kerta eikä valitettavasti viimeinenkään kerta, kun tällainen huolestuttava ilmiö tekee tällaista jälkeä. Itse asiassa tällainen ilmiö kertoo psykologisesta ja verbaalisesta väkivallasta ja myös fyysisestä väkivallasta ja se on yhä lisääntyvää nykymaailmassa. Ja me ehdotamme, että järjestetään nyt eurooppalainen päivä jonka teemana on kouluväkivallan vastaisuus. Meidän tarkoituksenamme on päästä siihen, ettei koskaan enää tällä tavalla tulisi uhreja tästä asiasta. Toivon, että tuette tätä aloitetta. Me olemme voittaneet tämän. Kiitoksia. Nyt pyytäisin hetken huomiota. Liittyen näihin kirjallisiin julistuksiin ilmoittaisin seuraavaa. Pääistunto, täysistunto on päättänyt suurista muutoksista koskien kirjallisia julistuksia. Meillä on kokemusta tästä ja minäkin olen ollut täällä jo vähän pidempään ja tällaiset muutokset tulevat voimaan aina hiukan viiveellä. Ja siksi, koska me olemme aina saaneet sitten lisäkysymyksiä päätöksistä, miten pää, täysistunto on päättänyt näistä. Ja aikaisemminhan täällä oli pöytä, jolla saattoi sitten allekirjoittaa tällaisen julistuksen. Ja nyt on kysytty, miksi näitä pöytiä enää ole. Ja tästä on kuitenkin tehty päätös. Eli 123 artiklan mukaisesti on nyt laajennettu huomattavasti näitä menettelyitä, jotka liittyvät kirjallisiin julistuksiin. Meillä on tästä laaja asiakirja, joka on sitten toimitettu kaikille parlamentin jäsenille. Nyt siirrymme sitten esityslistalle. jolla on yksi muutos. Niin onko esityslistaan liittyen jonkin puheenvuoropyyntö? Eli käydään ensin läpi tämä esityslista ja sitten saatte puheenvuoron.